Seuraavat ilmoitukset. GUE, NGL sekä sitoutumattomat ovat ehdottaneet parlamentaarisiin valtuuskuntiin jäseniä ja tämä luettelo liitetään pöytäkirjaan. Mikäli pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei esitetä vastalauseita, niin nämä nimitykset hyväksytään.